Hello. Welcome to this joint. Tervetuloa yhteiseen Ekonin ja Jurin kokoukseen. Hyvin tärkeästä aiheesta parlamentille maakohtainen raportointi. Nyt Käsittelemme 272 tarkistusta, jotka on jätetty tähän mietintöön. Aloitamme keskustelun. Puheenjohtajamme minä ja Evelin Regner. Annan puheenvuoron esittelijöillemme, jotka joita Evelin edustaa kumpaakin. Hän on nyt useampi hattu päässään ikään kuin tänään, joten Evelin, ole hyvä. Thank you very much, Roberto. Good morning to... Kiitoksia, Roberto. Huomenta kaikille. Puhun kuitenkin saksaksi, joten kuulokkeet esiin, jos tarvitsette. Siis Hyvää aamupäivää kaikille. Puhun nyt esittelijänä sekä omasta puolestani että myös Hygbajen puolesta systeemi erittäin hyvää ja tiivistä yhteistyötä senpä vuoksi nyt kuinkin kommenttini näihin tähän asian tarkistuksiin. Tämä kommentti on siis sekä minulta että häneltä. Näistä on keskusteltu. Roberto mainitsi tämän jo 200, yli 280 tarkistusta on nyt tullut, joten useita tarkistuksia. Vaikka alun perin niitä ei ollutkaan paljon, joten mietintö itsessään ei ole kovinkaan pitkä. Ja jos nyt menen näihin tarkistuksiin, niin haluaisin käydä läpi neljänä blokkina, sillä on useita tarkistuksia, jotka voidaan ottaa saman pakettiin, koska tässä on neljä suurta teemaa. Ensinnäkin ensimmäinen teema, nimittäin tämä raja-arvo, 40 B, tässä on kyse 40 miljoonasta versus 70 miljoonaa euroa, jota on ehdotettu näkemällä tietysti valtava ero, jos katsotaan määritelmiä ja noita lukuja. Toisaalta tietysti on siihen selityksiä. että Tässä on kaksi virtausta. Ensinnäkin niitä tarkistuksia, joissa viitataan tähän raja-arvoon 750 miljoonaa euroa liikearvoa, tarkistuksia. No, oletan, että nämä edustajat, jotka nämä tarkistukset puhuvat niistä itse sitten. Niitä on tullut EPPltä, ECRltä ja niissä pidetään kiinni BEPS-periaatteessa 750 miljoonaa, siis siitä halutaan pitää kiinni. Sitten on muita tarkistuksia, erityisesti vihreiltä, GUElta, osittain ECRltä, myös EFDDltä, jotka puhuvat mieluummin tuosta 40 miljoonasta eurosta tuohon kynnysarvoksi. Haluaisin viitata tähän yhteyteen ja tämä palaa tarkistuksissa myös. Eli että tilinpäätösdirektiivissä No siis siinä viitataan tähän komission että olisi oikeudellinen määritelmä, mikä sit, siinä puhutaan siitä, mikä on suuri yritys, large undertaking, ja mikä on pieni tai keskisuuri toimija, ja näin ollen kaikki pienet ja keskisuuret yritykset, joiden liikevaihto 40 miljoonaa asti, ovat, saavat poikkeuksen tästä direktiivin soveltamisalasta, joten sen näistä tarkistuksista, jotka tulivat, ja viittavat siihen, että PK-yritykset ovat ehdottomasti ulkopuolella, niin ei tarvitse pelätä. Tässä on kyse todellakin suurista yrityksistä, joita tämä käsittelee. Sitten muita tarkistuksia, esimerkiksi viittaus tähän tilipäätösvuoteen ja ne muut ovat hyvin avoliaita tarkistuksia. Uskon, että neuvottelun aikana tulemme varmasti löytämään sovun tästä sen takia. Haluaisinkin kiittää kaikkia, jotka ovat jättäneet tarkistuksia, jotka meidän työtämme rikastuttavat ja tuovat uusia aspekteja siihen lisää. Toinen suuri teema, toinen suuri poliittinen kysymys, joka mietinnössä tulee esille, ja joihin myös tarkistuksetkin sitten voimakkaasti liittyvät kysymys todellisesta maakohtaisesta raportoinnista versus lähestymistapa, jossa jäsenvaltio jäsenvaltioittain tapahtuu raportointia plus sitten tällainen veroparatiisin raportti, eli todellinen maakohtainen raportointi versus sitten toisenlainen malli, jota komissio itse on ehdottanut. Komission ehdotus asettaa velvollisuuden vain näille yrityksille, eh, jotka toimivat EU-ssa, ja, niiden toimin, ja jos omitaan toiminta veroparatiisissa myös. Tämä on siis tämä yksi lähestymistapa ja yhdet tarkastukset liittyvät siihen. Sitten on tietysti myös paljon tarkistuksia, jotka haluavat todellista maakohtaista raportointia ja se, että on julkistamisvelvollisuus voitoista ja veroista kaikissa maissa, joissa yritys on toimintaa, jossa sillä on sivuharliike tai tytäryhtiö. Ja tässä yhteydessä haluaisin myös viitata siihen, että kaikki tiedätte tämän, että on jo merkkejä Devestä. No silloin oli viime viikolla siellä valiokunta intensiivisesti pohti näitä kehityspoliittisia näkökulmia. Ja siellä se halusi, että tiedot julkaistaisiin kaikista maista ja meidän pitäisi muistaa tämä nyt jo omissa keskusteluissamme, tuo kehityspoliittinen näkökulma. Kolmas ala, no puhun nyt melko kattavasti, viisi minuuttia on mennyt yli, mutta Ygbay ei ole täällä, joten sen takia käytän tässä vähän enemmän aikaa, koska kuten aikaisemmin mainitsin, teemme yhteistyötä, mutta edustamme kutakuinkin yhteisiä kantoja näistä asioista. Sen takia haluan nyt käyttää tätä aikaa hyväkseni. Ja sitten nyt tämä kolmas suuri osa-alue, nimittäin sisältö. Julkisten tietojen sisältö, mitkä yritystiedot pitää tässä julkaista. Tietysti on se, mitä websistä tiedetään. Tässä on ollut paljon tarkistuksia ja paljon ehdotuksia. No, Monet ehdotukset ovat hyvin kattavia, eli laajentavat näkökulmamme ja olen jo hyvin innoissani, että kuinka pitkälle tässä meidän media sopu löydetään näistä eri aspekteista. Kysymys kuuluu tässä, otetaanko nämä kaikki vaatimukset mukaan, onko sitten lisää sisältöä vai mennäänkö tarkistuksissa siihen suuntaan, että olisi muutama elementti mukana, mutta muut sitten, jotka muut työt toivat mukaan, niin eivät tule. No, odotan tietysti tässä teidän kommenttejanne. Tässä on kyse kutakuinkin nimistä, nimistä tiedoista, maantieteellisestä sijainnista, mutta myös muista yritysrelevanteista datasta, kuten ostot, myynnit, aktiivan arvoina muuta. Joten tässä toivottavasti keskustelun myötä saadaan lisäselvennystä, mitä sisältöjä erityisesti tarvitaan, mitä on, mikä on relevanttia, mistä pitäisi sopia. Ja täten tulenkin jo neljänteen osa-alueeseen. Nämä, tämä avoimen dataan formaattiilta ja tämä äh, rekisteristen komissiossa, joihin jätettiin myös paljon tarkistuksia. Ja uskon, että tässäkin varjotyötön kokouksessa voimme saavuttaa montakin asiaa tiivistettynä. No tässä on tämmöinen jo yleiskatsauksen. Tietysti haluaisin myös painottaa, että tarkistuksesta huomaa nykymuodossaan, että tässä on hyvin samansuuntaisia kantoja tietyiltä poliittisilta ryhmiltä ja toisaalta on muita, jotka ovat kirjon ääripäissä, joten se tässä nyt on haasteena vaaristoiden kokouksissa, että voidaan näissä tärkeissä kysymyksissä yrittää lähentyä. Tänään minua erityisesti kiinnostaa, no erityisesti myös kaikkia muita, se, että mikä teidän inputtinne tähän on ja mitä voimme ottaa mukaan tänään äärimmäisen tärkeän työhön. Kaikki on avointa maakohtaista raportointia, se on äärimmäisen tärkeää. Ja se pitäisi nyt pitää mielessä, kun työstetään parlamentin kantaa, jotta sitten neuvottelujen lopussa neuvottelu, neuvoston kanssa, sanomme kantamme läpi, se neuvosto tietysti luonnollisesti on hieman vastahankaisempi. Ja sen vuoksi odotan innolla jo teidän kommenttejanne. Toivottavasti tämä ajattelutapa, että loppujen lopuksi päivän päätteeksi neuvostossakin sitten vastaan saadaan vahva parlamentin kanta Ja toivottavasti kaikki jakavat sitten sen kannan. Kiitos. Thank you. Kiitos. Ensimmäinen puhuja. Kolme minuuttia. Darius Rosati. Thank you, Chair. Uh, and... Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia esittelijöille tästä mietinnöstä ja myöskin varjoesittelijöille yhteistyöstä. Euroopan komissio on osoittanut, että se on vakavissaan verotusjärjestelmän parantamisen suhteen ja se haluaa tehokkaammin torjua myöskin veronkiertoa ja veropetoksia. Kansanpuolue tietysti tukee tämän tyyppisiä aloitteita ja tämä asia, josta nyt tänään keskustellaan, tuo esille tämä verotietojen julkistamisen kansalaisille. Ja pääsyy siihen on verovelvoitteiden lisääntynyt avoimuus eurooppalaisissa yrityksissä. Meistä tämä on ihan hyvä tavoite, mutta sitä pitää tasapainottaa toisella tavoitteella. Eli meidän täytyy ylläpitää kilpailukykyä EUn yrityksissä. Eikä pitäisi ottaa käyttöön uusia hallinnollisia tai byrokraattisia raportointitaakkoja. Tämä nyt on kaikkein suurin haaste edessämme. Meidän täytyy löytää oikea tasapaino sen välille, että on enemmän avoimuutta yhtäältä ja toisaalta suojellaan EUn yrityksiä eikä laiteta niitä heikompaan kilpailuasemaan EUn ulkopuolisiin toimijoihin nähden. No sitten olen samaa mieltä siitä, että meillä on neljä, viisi aluetta, joissa meillä on eri kantoja. Ja haluaisin nyt kertoa kansanpuolueen kannan. Ensinnäkin 750, se on tämä kynnysarvo EUn jäsenvaltioissa, tai kun koskee muitakin kehittyneitä maita. Ja sitten 40 miljoonaa on sitten kynnys joka hyväksyttiin kirjanpitodirektiivissä. Me kannatamme tätä 750 kahdesta syystä. Ensinnäkin emme halua tuhota tätä kansainvälistä standardia, joka on saatu aikaan pitkien neuvotteluiden jälkeen. Ja toiseksi emme halua mitään lisätaakkoja eurooppalaisille yrityksille EUn ulkopuolisiin toimijoihin nähden. Sitten näiden tietojen laajuus. Me haluamme rajoittaa näitä vaatimuksia yritysten osalta. Ja haluamme, että tätä rajoitetaan ainoastaan niihin tietoihin, jotka mainitsu BEPS-sopimuksessa. Me tuomme myöskin sitä, että on sitten EUn yrityksistä luettelo ja sitten on tällainen musta lista, eli veroparatiisit ja muut tämän tyyppiset ja sitten opt-out-lausekkeet. No, tähän kysymykseen ei ole mitään helppoa ratkaisua. Esimerkiksi jos Kanadassa, Yhdysvalloissa tai Kiinassa on tytäryhtiöitä, niin sieltä välttämättä ei saada tärkeitä tietoja. Jos näitä tietoja ei saada, niin silloin niillä on parempi asema verrattuna eurooppalaisiin yrityksiin. Ja tätä on hyvin vaikea nyt sovittaa yhteen tässä lainsäädännössä. Eli no, aika alkaa loppua, eli halusin ottaa esiin vain näitä ongelmia, joita meillä on edessämme. Me vielä nyt emme täysin ole päättäneet siitä, miten viime kädessä äänestetään tästä lainsäädännöstä. No, se riippuu pitkälti kompromisseista, joita toivottavasti saadaan aikaan muiden poliittisten ryhmien kanssa. Kiitos. Thank you. Kiitos Ei puolesta ei vaan anteeksi juurivaliokunnan puolesta sanoi puheenjohtaja. He's arriving later. So... Hän saapuu myöhemmin selvä, eli sitten ECR-ryhmä Pirkko Ruohonlerner. Kiitos puheenjohtaja. Julkista maakohtaista raportointia vastustetaan toisinaan sillä, että sen kautta vuotaisi liikesalaisuuksia. Tämä ei kuitenkaan pidä paikkaansa, sillä isot yritykset saavat jo nyt halutessaan selvitettyä toisistaan ison osan näistä liikesalaisuuksien nimissä salattavaksi halutuista tiedoista. Yritys voi itse tutkia tilinpäätöksiä eri maista, emoyhtiöiden tilinpäätöksiä ja esimerkiksi tullitilastoja. Mikä tahansa vähänkin isompi yritys voi koska tahansa tilata verokonsulttiyhtiöltä tällaisen selvityksen mistä tahansa kilpailijastaan. Puuttumaan jää tällöin tietoja lähinnä joistain veroparatiiseista ja kehitysmaista. Toisin sanoen argumentti liikesalaisuuksista koskee vain osaa yrityksistä ja maista. Euroopan kilpailuasetelman tasapuolistamiseksi tulisi kaikissa maissa olla samat tiedot, tiedon julkistamisvelvoitteet ja sama 40 miljoonan liikevaihdon raja, mikä on jo käytössä EU:ssa. Ei ole järkevää luoda useita eri määritelmiä suurille yrityksille. Väite maakohtaisen raportoinnin suurista kustannuksista on kestämättömällä pohjalla. Yhtiöt tarvitsevat yksityiskohtaista maakohtaista tietoa liiketoiminnastaan omaa sisäistä laskentatoimeaan ja suunnittelua varten alempaa liikevaihtorajaa on vastustettu myös vedoten eun pyrkimykseen vähentää yritysten hallinnollista taakkaa monet yritykset keräävät jo nyt maakohtaisen raportoinnin vaatimaa tietoa sitä ei vain julkisteta tämän vuoksi eun hallinnollisen taakan määritelmä ei päde tähän aloitteeseen lisäksi maakohtaista raportointia ovat vaatineet myös monet muut yritysten sidosryhmät kuin valtiot ja eu elimet mukaan lukien monet sijoittajat yritysten taloudellinen raportointi on perustavanlaatuinen side yritysten yhteiskuntien ja kansalaisten välillä ja sellaisenaan sen on syytä olla niin laadukasta kuin on realistisesti ottaen mahdollista. mielestäni laajaa julkista raportointia tarvitaan läpinäkyvyyden varmistamiseksi markkinoiden tehokkaan toiminnan varmistamiseksi ja kilpailun tukemiseksi vaikka ecr on sitoutunut ajamaan vapaita ja reiluja markkinoita eivät sen jäsenet kaikilta osin tue näkemyksiäni. mielestäni liikevaihtorajan rajaaminen kymmeneen prosenttiin suurimpia yrityksiä on kuitenkin paitsi ristiriidassa eun suurten yritysten määritelmän kanssa se myös asettaa yrityksiä epätasa arvoiseen kilpailuasemaan. kiitos. Thank you. Kiitos. Edustaja Karimelle paikalla, joten ALDE-ryhmä. Edustaja Calvi Chambo, olkaa hyvä. Gracias, señor presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Niin kuin viime kerralla puhun näistä kahden ihmisten puolesta herra Kavadaa ei päässyt itse paikalle, koska hän on Ranskan vaalikampanjoissa mukana. Puhun myös sitten Alden kannasta. Meille on tärkeää se, että, tällaista, että olisi olemassa jonkinlainen ele Euroopan kansalaista yhteiskuntaa kohtaan, että me edistymme näissä avoimuuskysymyksissä ja haluamme välittää tarvittavan tiedon, jota ihmiset voivat osallistua demokraattisesti. Monet vihaavat tätä, tiedämme sen kyllä, jotkut yritykset, joskus ongelmana on neuvosto ja niin edelleen. Mutta tässä, niin kuin olen monta kertaa sanonut, tässä paras on hyvän vihollinen. Ei olisi pahinta, jos emme saa mitään aikaan poliittisesti, joten pitää Tämä on tällainen ensimmäinen vaihe, ensimmäinen etappi. Pitää löytää oikea suhtaisuus, jotta tässä onnistutaan ja edistytään. Kolme, neljä suurta teemaa, joissa täytyy edetä. Ensinnäkin tämä kynnys, johon Estelle viittasi. Aldenot on sitä, joka antaa. Toistan tämän vielä tässä yhteydessä. Tämä on lähes tekninen kysymys. Meiltä puuttuu tietoa, on pyydetty komissiolta, on pyydetty esittelijöiltä, jotta puolustavat tätä 40 miljoonaa, se on todella kaukana. Meiltä puuttuu siis tietoja. Voisimmeko löytää jonkinlaisen yhteisen yhteisymmärryksen tasapainoisen kohdan? Kuinka paljon maksaisi tai kuinka monta yritystä lisää saisimme mukaan, jos olisi 750 miljoonaa, sitten oltaisinkin vaikka sadassa miljoonassa tai 90 miljoonaa. Olisi kiinnostavaa tietää, kuinka paljon silloin yritykset tulisi mukaan. Ja ainoa riski, joka mielestäni tässä olisi... Es que alguna de las grandes empresas... Nimittäin jotkut suuret tunnetut yritykset, mediassa esiintyvät yritykset, pääsevät eivät kuulu tähän 750 miljoonan kynnykseen ja tavallaan pelastautuvat. Tämä olisi todella huono asia, kun ajatellaan sitä, mihin me pyrimme. Mehän haluamme olla avoimia suuren yleisön edessä. Tämä ei ole mikään verokysymys pelkästään, vaan myös avoimuuskysymys. Joten luonnollisesti pitäisi toimia niin, että otetaan huomioon tämä OECDn idea suuri yritys määritellään tietyn volyymin pohjalta, jotta voidaan tietää, minkälaista veropolitiikkaa se harjoittaa. Haluaisin jättää oven tavallaan avoimeksi, jotta voidaan löytää tällainen yhteisymmärrys, ja me teemme jatkossakin työtä sen eteen. Sitten toinen asia. Mistä mitä sanotaan ja mitä ei. Mikään tieto ei voi olla liian suurempi taakka yritykselle, koska näitä tietoja jo nyt annetaan veroviranomaisille. Siis olemassa olevat tiedot, emme luo mitään uusia tietovaatimuksia näiden joukossa lisäksi täytyy olla myös tarpeeksi älykäs, ettei vähennetä strategista kapasiteettia tai suunnittelumahdollisuuksia tai markkinatoimintamahdollisuuksia yritysten kohdalla koska jotta markkinat toimivat hyvin, niin tässä pitää soveltaa vastavuoroisuusperiaatetta ja siinä näin ei tule käymään amerikkalaisten ja japanilaisten ja muiden kanssa. Pitää siis löytää, ja voimme tästä varmasti sopia, pitäisi löytää tällainen luettelo, ja Websistä löytyy hyvä luettelo niistä asioista, mitkä pitää julkaista, ja siellä on myös tällainen turvalauseke, Voidaan siis julkaista kaikkea tietoa ja komissio voisi vielä valvoa, että toteutetaan hyvin ja voisi olla tällainen perustelukatalogi, mutta yritysten ei pidä tuntea, että niiden toimintaa haitataan. Ne voisivat asettua kynnyksen alle ja niin edelleen. Sitten kolmas iso teema tiedon kokoaminen. Tämä tuntuu myös järkevältä, mitä komissiokin on ehdottanut, varsinkin siinä mielessä, että komissio tietää aivan hyvin, kuinka vaikeaa tässä on onnistua. Siksi kiitän tästä pyrkimyksestä ja aikomuksesta. Näin ollen ehkä voitaisiin löytää jonkinlainen toinen yhteisymmärryksen pohja. Jättäisiin ovi auki sellaisen mahdollisuuden, että parlamentti tai muut toimielimet vaatisivat tietoa yhdestä konkreettista maasta silloin, kun on epäilyksiä asiasta tai äänestät kiinnittävät asian huomiota. Tietenkin voidaan pyrkiä saamaan aikaan suurempaa avoimuutta tilien päätöksellä ja laatia tällaisia mustia listoja myös. Kiitoksia puheenjohtaja. Uh, Kiitos. GUE-ryhmän puolesta. Eikö? Sieltä olkaa hyvä. You have the floor. Sí, señor presidente. Eh, por... Kiitoksia, puheenjohtaja. Ikävä kyllä varjoesittelijämme Viegas ei nyt päässyt tänään paikalle, eli minä olen hänen sijaisensa, eli Luen tästä nyt sitten hänen kannanottonsa tästä mietinnöstä. Tähän pyytää anteeksi. Ennen kaikkea haluaisimme onnitella esittelijää tästä mietinnöstä. Emme ole laatineet yhtään tarkistusta. Me noudatamme näitä arvoja ja tietojen keräämistä, koska olemme täysin samalla kannalla kuin esittelijä. Euroopan komission ehdotus ei ole kunnollinen kompromissi, kun ajatellaan oikeudenmukaista verotusta, eikä se vastaa täysin ihmistenkään odotuksia. Eli tämä 40 miljoonaa euroa on tämä raja. Mietinnössä se on otettu esille. Ja näissä kysymyksissä meidän täytyy olla tarkkoja. Ja mitä tulee sitten näihin paljastuskriteereihin, niin meidän täytyy esimerkiksi katsoa, kuinka paljon työntekijöitä on milläkin alalla. Esittelyiden alkuperäinen ehdotus oli ihan hyvä, ja me olemme valmiita neuvottelemaan kompromissista. Ja lopuksi kannatamme sitä, että nämä tiedot pitäisi julkaista avoimessa muodossa, mutta meidän täytyy miettiä eri veroviranomaisia, jotka hallinnoivat näitä asioita koordinoidusti, ja mielellään sitten hallitusten välisten, välisten elinten kautta. Kiitos. Kiitos. Pascal Durand. Oui, merci. Kiitos äh, puheenjohtaja. Minulla on taas kerran. Haluan muistuttaa esittelijälle siitä, miten iloisin mielin sain lukea tätä mietintöä Tämä oli laadukasta työtä. Haluaisin sanoa, kuten edeltävä kollegani Kuelta, että yleisesti ottaen tämä mietintö tyydyttää meitä täysin. Kuitenkin haluaisin vastata näihin kysymyksiin, jotka Calvi Chambon esitti. Hän esitti ne jo viimeksikin. No, hän pyysi selvennystä, jotka on melko helppo antaa. Ensimmäinen kysymys liittyy tuohon raja-arvoon. Miksi pidettäisiin 40 miljoonaa euroa eikä 700 miljoonaa ja mikä seuraus sillä olisi? No miksi? En halua vastata esittelijöille. No yksinkertaisesti, että tuo 40 miljoonaa euroa on se, mikä on määritelty suurille tilinpäätöstandardeissa joten ollaan samalla suunnalla tuon määritelmän kanssa, joka on jo EU-ssa olemassa suurille yrityksille versus vähemmän että, Joten miksi tuo raja mikä mikään muu? No yksinkertaisesti siksi, että sovelletaan eurooppalaista oikeutta, eikä välttämättä olla samalla suunnalla kuin se tai se kansainvälinen järjestö. En nyt käy niitä läpi, mutta niiden, ei pitäisi korvata EUn toimintaa tässä, joten se 1700 miljoonaa, no se on 700 versus 40. Sitten toinen kysymys, jonka Calvi Chambo esitti, hän tietää vastauksen, mutta ei se haittaa. Esitetään nyt kuitenkin, ettei hän muka tietäisi näistä eroista, eli tuo 40 versus 700 raja-arvon ero. No, siinä siirrytään 90 prosentista yrityksistä, jotka, joita ei koskettaisi sitten tämä teksti, siitä siirrytään sitten 90 prosenttiin, jo, johon tämä pätisi, eli kaiken kaikkiaan 10-90 tulee tällainen siirtymä, jota haluan vakuuttaa Herr Monille. No kuitenkin olen vakuutunut siitä, että hän tietää täysin hyvin tämän tilanteen. Raja-arvokysymys on kysymys, joka ei ole viaton. Siirrysimme 10-90 prosenttiin. Hän on täysin objektiivinen, ei ole, ja se on totta vain yritysten määrää, joka pitää ottaa huomioon, on myös tuo liikearvo, liikevaihto, joka pitää ottaa huomioon, ja sillä ei katsottaisiin yli 10 prosenttia tuo 700 miljoonan myötä, sillä no, suurimmat yritykset han saavat suurimman liikevaihdokin, mutta globaalisti ottaen seuraus on äärimmäisen huomattava. Sitten pitää mennä kohti rajarvoa, joka olisi vaiheittainen ajan myötä, miksipä ei, se voisi olla vaihtoehto minusta pitää yrittää löytää väliaikaisratkaisuja, mutta puhuin pitkään tästä aiheesta, mutta se on äärimmäisen tärkeä. Toiseksi kysymys tietojen aggregoinnista, no siitäkin keskusteltiin jo. On selvää, että jos päivitetään jatkuvasti luetteloa veroparatiiseista, no se on toimintaa, joka on lähes martonta, kun taas tiedon avoimuus yritystasolla on yksinkertaistavana täytäntöön valtioittain ma- maittain. Nämä tiedot annetaan esimerkiksi viimeksi Delawareista Yhdysvalloissa, miten voidaan integroida USA tuohon veroparatiisin listaan. No se ei ole järkevää, se ei ole vakavasti otettavaa, kun taas katsotaan paljonko veroja maksetaan Yhdysvaltain osavaltiossa. No se on hyvin yksinkertaista yritykselle. Hallinnollinen taakka, no olkaamme siinä totisia ottaen huomioon yritykset, joilla, no yrityksillä on pakko olla tuota tarkkaan raportointia, sen tiedämme kaikki, että hallinnon taakka, kuten sanottua, se ei lisääntyisi tämän myötä, joten aggregointi on hyvin tärkeää. Ja loppuun, no nyt mennään yksityiskohtiin, sillä tämä on teknisempää ja pitää mennä eteenpäin. Kuulin kyllä nämä perustelut näistä annettavista tiedoista, mutta siis mikä mitä tietoja pitäisi sitten antaa tai julkistaa ylipäätään niin muiden tietojen myötä. No, tätä pitää syventää entisestään vielä, mutta mitä enemmän mennään yksityiskohtiin, niistä enemmän näiden kolmansien osapuolten työ helpottuu. Kiitos. Äh, Dankeschön, Pascal. Jetzt möchte ich gerne... Äh, Kiitoksia. Sitten EFDDstä Ferrara ei ole paikalla. Käy... Onko sieltä joku muu? EFDstä. Olkaa hyvä. Äh, wir reden also heute ganz offiziell. Eli tänään puhutaan nyt sitten tämän yritysten verosalaisuuden poistamisesta. Ja EPPn edustajalta haluaisin kysyä, mikä tässä nyt on mennyt pieleen? Meillä on kaksi esittelijää, kumpikin ovat sd ryhmästä ja he ovat sitten saaneet kaiken haltuunsa tässä nyt jotain on mennyt pieleen, vai eikö tässä nyt ole ymmärretty, kuinka tärkeä tämä kysymys on? No, komission ehdotus, joka koskee ylikansallisia yrityksiä EU-ssa ja kolmansissa valtioissa, ja tässä on puhuttu tästä 750 miljoonan rajasta. Tämä on aika uskomaton menettely. Mistä tässä on kyse? Komissio käyttää väärin toimivaltuuksiaan mitä tulee kirjanpitokysymyksissä. Ja se yrittää puuttua nyt verotusoikeuteen, ja mehän tiedämme, että sehän kuuluu kansalliseen toimivaltaan edelleen. Oikeusperustan väärin. Yrityksillä voidaan vain suositella, että ne voivat valittaa tästä ja julistavat tämän tekstin pätemättömäksi. No, sosialisteilla tässä ei ole mitään ongelmaa. He haluavat joka tapauksessa tätä lainsäädäntöä toimivaltuutta eu tasolla. Heille eivät lait paljon merkitse, mutta me emme voi sitä sallia. No, tästä on puhuttu jo monta kertaa. Eli tätä rajaa halutaan laskea 75 miljoonasta 40 miljoonaan. No, oletteko lukeneet tämän komission ehdotuksen? Komissio on katsonut, että tämä raja oli hyvin korkea ja tämä koski ainoastaan suuryrityksiä, Tässä on mukana yrityksiä, jotka ovat jo tämän automaattisen tietojenvaihdon piirissä. Tässä halutaan nyt alentaa tätä rajaa 750 miljoonaa. Sitä halutaan nyt siis alentaa 40 miljoonaa, jotta saadaan pienemmät yritykset mukaan. Ja tämä nyt iskee suoran talouden sydämeen. Ja täytyy nyt miettiä, onko tämä ihan pahantahtoisuutta taloutta kohtaan vai onko tässä jotain muuta. No minäkin voin tässä sitten sanoa, että lasketaan tätä ei 40 miljoonaan, vaan lasketaan se, tai nostetaan se 75 miljardiin. No, ehkä olette huomanneet, että tässähän on tahoja, jotka ovat yleensä neuvotelleet, niin tämä ehdotus on kuitenkin täysin absurdi. Oletteko lukeneet Business Europein kirjeen? Te varmaan kaikki olette sen nähneet. Ja mielestäni tämä kirje on loistava kahdesta syystä. Ensinnäkin siinä on selkeästi selitetty, että tässä nyt tehdään jotain aivan absurdia. Ja tämä on hyvin selkeää, selkeästi tässä ilmaistu. Ja toiseksi tämä on niin hyvä kirje, koska te ette tähän kirjata huomiota. Teille ei ole mitään merkitystä enää sillä, että talouselämä ei enää puhu kanssanne. Ja Tämä tekee myöskin vähemmän kriittisistä yrityksistä vähän enemmän kriittisiä. Ja tämä luo paljon lisää EU-skeptikoita. Eli en nyt tiedä, miten täytyy neuvotella kompromisseista, ja siksi ehdotan teille tarkistuksessa 37, että hylkäämme komission ehdotuksen. Kiitos. Jetzt, äh, Kiitoksia. Sitten ENF-ryhmän varjoesittelijä Kapel. Oh. Äh, Kiitos puheenjohtaja. Verovälttelyn torjuminen on viimeistä Luxleaksien jälkeen yksi tärkeimmistä prioriteeteista EU-tasolla. Mitä tapahtuu sen myötä, että on enemmän avoimuutta, reilun verokilpailun myötä ja että veroja, tuottoja verotetaan siellä, missä niitä saadaan. Avoimuus on tässä erityisen tärkeä ja tarvitaan automaattisesti tietojen vaihtoa vertailuiden välillä. Ja maakohtainen raportointi pitää myös muistaa. Jäsenvaltioissa jo nyt tämä mahdollista ja toimivaltaiset kumppanit tai viranomaiset saavat kaikki tiedot suurista yrityksistä. Ja näihin neljään teemaan, jotka täällä mainittiin, no uskon, että on äärimmäisen tärkeää, että OECDn PEPS toimintasuunnitelmassa pitäydytään sen takia minusta ei ole oikein, että kynnysarvo 150 miljoonasta laskettaisiin 40 miljoonaan. Sillä on tärkeää, että vain suuria yrityksiä otetaan tähän tiedon julkistamisen piiriin ja että nämä tiedothan ovat nyt jo viranomaisten käytössä EU-jäsenvaltioissa – mitä sitä pitää julkistaa? No sanotte tämän tässäkin kohtaa puolen siitä, että pitäydytään OECDn BEPS-säännöksissä. Se pitää julkaista, mitä pitää julkaista kansainvälisesti vain näin. EU-yritysten kilpailukyky voidaan säilyttää. Samalla pitää säilyttää korkeavoimistiedon, että se on tarpeen, että Eurooppa on tässä eturintamassa. On tärkeää toimia avoimesti kuitenkaan. Se ei saa haitata kilpailukykyämme, eikä se saa tuoda lisää hallinnollista taakkaa yrityksille. Se on hyvin tärkeää. Ja rekisterien pitää olla saatavilla, mutta ei suurelle yleisölle. Siellä on mukana myös liikesalaisuuksia. Viranomaisten pitää päästä rekistereihin kvankkien, veroneuvojien, asianajien ja jos on muilla erityistarpeita, mutta ei suurelle yleisölle pääsyä. Dankeschön. Ähm, jetzt hat das Wort. Kiitos sitten Ferragut ja sen jälkeen Beres. Kiitoksia. Olen varjoesittelijä juurien valiokunnasta. Meidän tarkistuksiamme on 22 eri edustajilta komission ehdotukseen. Pyritään löytämään tasapainoa avoimuuden ja sen välillä, ettei heikennetä investointi-ilmapiiriä tai ei haittaa kilpailukykyä yrityksissä. On laadittu kompromisseja, mitä tulee tähän muotoiluun maakohtaisesta raportoinnista. Tämä vaikeus tässä, piilee tässä komission rajassa 40 miljoonaa me tuemme, koska se oli meidänkin rajamme. Tässä on ihan tarpeeksi liikkumavaraa. Niin kuin sanoin, pidämme kiinni, anteeksi, 750 miljoonan rajasta. Jotkut maat ovat halunneet vähentää tätä lukua, myös samoin jotkut jäsenvaltiot haluavat blokerata tämän ehdotuksen. Me yritämme siis toimia realistisesti, koska meillä on jo kokemusta muista valiokunnista, muista ehdotuksista, joten yritämme löytää tällaisen terveen tasapainon. Sitten että pyysi enemmän tietoja komissiolta ja minäkin haluaisin saada enemmän tietoja, jotta nähtäisiin, missä tilanteessa ollaan. Mutta komission ehdotus mielestäni täyttää tarkoitukset suuremman avoimuuden velvoitteen. Sitten yritykset ovat pyytäneet yhtä asiaa. Tästä olemme tehneet tarkistuksia. Siis on pyydetty tällaista turvalauseketta, jonka kautta yritykset eivät joutuisi julkaisemaan tätä tietoa, jos se haittaa niiden kaupallista liiketoimintaa. Tämä on hyvin tärkeä kysymys. Ja niin kuin olen sanonut, on täytyy, tärkeää löytää hyvä tasapaino. Tästä tulee varmasti pitkä käsittely ja meidän pitää kaikki tietysti pyrkiä avoimuuteen, oikeuden varmuuteen, kilpailukyvyn säilyttämiseen. Herzlichen Dank, Pervenche Perez. Kiitos, Andreas Kiitoksia. Kiitoksia esittely tästä ehdotuksesta. Ne, jotka sanovat, että täytyy löytää kompromissi 40 miljoonan ja 750 miljoonan välillä. No, komission ehdotus on oikea. Ei tässä nyt ole kompromissihenkeä. Mutta haluaisin kuitenkin ehdottaa, että te pysytte vähän kunnianhimoisemmalla linjalla – Ja sen jälkeen voidaan sitten keskustella neuvoston kanssa. Mehän tiedämme, että joissain jäsenvaltioissa on tehty ehdotuksia siitä, että vähitellen otetaan käyttöön näitä kynnysarvoja. Ja tällä tavalla voitaisiin sitten saada tasapainoa keskustelun neuvoston kanssa. Mutta kun katsotaan, millaista työtä parlamentissa on tehty, TAX 1 ja TAX 2 valiokunnassa nyt on PANA-valiokunta, niin voimme nyt tyytyä tähän komission ehdottamaan rajaan. Niin jos näin tehdään, niin se olisi kyllä askel taaksepäin parlamentin työssä. Ja meillä on kokemuksia pankkikysymyksistä, ja me olemme saaneet sieltä jo tuloksia. Niin, minä kävin hyvin tarkkavaisesti läpi kaikki, mitä Business Europe kirjoitti silloin, kun siitä on hyötyä saada investoida Eurooppaan ja luodaan työpaikkoja. Mutta jos tässä on tällainen kirjelmä, jossa ei oteta huomioon sen, mitä on saatu aikaan pankkialalla, niin silloin ei voida rehellisesti sanoa, että edistys, jota on viime vuosina saatu aikaan, ei olisi syntynyt, ellei OECD ja BEPS-prosessia olisi ollut olemassa, mutta muutkin kysymykset vaikuttavat verovaihdot, minimistandardit, todellinen omistaja, edunsaaja. Paljon näistä asioista OECD on ollut moottorina niissä, ja siksi on tärkeää, että pidämme mahdollisimman läheisesti kiinni tästä standardista tavallaan, jonka, tai hyvästä standardista, jonka OECD sai aikaa. Ja mahdollisuuksien rajoissa, että me tahtomattamme tee OECDn työstä vaikeampaa kansainvälistä, jos kulkisimmekin itse vain eri suuntaan mielestäni. Niin tässä pitää löytää tämä oikea tasapaino. Ja vielä lopuksi olen todellakin samaa mieltä kollegoiden ehdotuksesta koskien että Se on mielestäni suhteellinen, oikea tapa toimia. Jos kaupasta syistä yritykset haluavat ne keskustella viranomaisten kanssa ilman, että julkistetaan näitä tietoja johtuen äh, kaupallisesta arkaluonteisuudesta, niin silloin pitäisi toimia näin, niin että todella ajatellaan näitä erittäin suuria yrityksiä, niin nekin väittävät tietonsa, mutta turvallisella tavalla. Kiitoksia. Kiitos sitten Kalve. Kiitoksia puheenjohtaja. En nyt puhu pitkään, mutta rakentavassa hengessä haluaisin sanoa kaksi asiaa. Sanon yhden Johandille, vaikka hän nyt olikaan paikalla. Tiedän, mitä hän sanoi tästä 10 prosentista ja yrityksistä ja sitten mennään 90 prosenttiin. Ja sanoi, että minä haluaisin vain, että yritys ei jää tästä tähän järjestelmän ulkopuolelle. Mutta tärkeintä nyt ihmisille, jotka eivät halua olla yrittäjiä, niin tärkeintä on tämä liikevaihto, josta verot maksetaan. Ja tämä 90 prosenttia liikevaihdosta, niin se on jo aika tärkeä tieto, kun ajatellaan, minkä tyyppisestä yrityksestä on kusun. Eli liikevaihdon määrä on tärkeä indikaattori. Ei, tavoitteena ei ole se, että saadaan kaikkein pienimmätkin yritykset tähän mukaan. Eli sitten Beresille sanoisin, että ei nyt voida sanoa, että ne, jotka haluavat kompromisseja, niin sitten sanotaankin, että komission ehdotus on hyvä, eli ei mitään kompromissia tehty ja sitten sanotaan, että 750 miljoonaa se ei käykään. No, nyt ei pidä puhua näistä, vaan minä haluan kompromissin, koska haluan, että tämä järjestelmä toimii eikä se tuhoudu. No, minä tuen nyt tätä komission ehdotusta. Minulla ei tämä 750 miljoonaa haittaa, mutta jotta saataisiin hyvä tulos, niin voidaan miettiä 700-650 miljoonasta, koska jos nyt halutaan päästä 80 vaikka 90 prosentin yrityksistä, ja sitten jotkut kollegat eivät tätä ehkä halua hyväksyä, mutta siinä kohtaa sanoin, että oli valmis kompromissiin. Ja kuten Estaras totesi, niin meidän täytyy se tietää hiukan enemmän komissiolta näistä OECDn tiedoista, koska sitten voitaisiin käyttää vaikka 97 prosenttia liikevaihdosta. Eli minä uskon kompromisseihin, mutta jos kompromissia ei löydy, niin silloin minä hyväksyisin komission kannan, mutta haluaisin kuitenkin vielä ponnistella näiden kompromissien kanssa. Kiitoksia. Kello on jo aika paljon. Itse puhun nyt ihan lyhyesti esittelijänä koska osaikamme alkaa loppua. Me teemme nyt täysillä työtä. 13. päivä on äänestys, eli ensi viikolla Strasbourgissa vielä varjoesittelijät kokoontuvat. Ja voitte uskoa, että minä ja yhteemme parhaamme, jotta näitä erilaisia kantoja voitaisiin yhdistää. Ja ehkä tätä kynnysarvoa voidaan vielä muuttaa Eli teemme parhaamme. Ja panin merkille sen, että kaikki, jotka puhuivat OECDn roolista ja siellä tehdystä työstä, niin me tiedämme, että meidän roolimme täällä Euroopan parlamentissa on mennä hiukan pidemmälle vielä. Raportointi on tärkeä avoimuusväline ja kyse on nimenomaan oikeudenmukaisesta kilpailusta, kun ajatellaan pk-yrityksiä, jotka kärsivät siitä, että suurimmat yritykset tekevät oikeastaan mitä lystäävät, emmekä tiedä oikeastaan mistä rahat siirtyvät mihin. Eli avoimuus on parempaa investoijilla. Avoimuudesta ei ole haittaa yrityksille. Meillähän on tämä esimerkki jo pankkialalta, Ja avoimuudesta ei ole haittaa myöskään eurooppalaisten yritysten kilpailukyvylle, koska jos kustannukset ovat oikealla tasolla, niin silloin näiden tietojen julkistaminen pitäisi pitää mahdollisimman vähäisenä. Eli puheenjohtajana päätän nyt tämän kokouksen. Haluan kiittää teitä vielä näistä puheenvuoroistanne. Ne osoittivat, että erinäisissä kohdissa varmasti pystymme tekemään kompromisseja ja toivotan teille vielä hauskaa päivänjatkoa.